tarkasti ratkaisuja, mutta ainakin se on oikean suuntainen askel, josta voimme olla ylpeitä. Very much indeed. Kiitoksia komission jäsen. Ensinnäkin pyydän nyt anteeksi kollegoilta siitä, että joudun nyt keskeyttämään tämän keskustelun, mutta ryhdyin juuri puhemiehen tehtävään ja sain kuulla, että nyt on oikea hetki tehdä virallinen julistus, joka pitää tehdä tänä iltana. Christophe Beshy on ilmoittanut, että hän irtisanoutuu Euroopan parlamentin jäsenyydestä 1. tammikuuta 2011 alkaen. Säännön neljä kohdan yksi nojalla parlamentti toteaa, että tämä paikka on nyt vapaa. Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Christophe Schyn tilalle tulee Agnes Lebrun. Säännön neljä kohdan yksi nojalla parlamentti panee merkille tämän nimityksen alkaen ensimmäinen tammikuuta 2011. Säännön kolme kohdan kaksi nojalla, kunnes hänen valtakirjansa on tarkistettu tai ennen kuin mitään kiistoja on sovittu, Agnes Le Brun toimii parlamentissa ja sen elimissä ja nauttii kaikkiin siihen liittyvistä oikeuksista, mikäli hän on allekirjoittanut ilmoituksen, että hänellä ei ole mitään virkahalussaan, joka ei sovi yhteen Euroopan parlamentin jäsenen toimen kanssa. Kiitoksia ja toivotamme kaikkea hyvää uudelle kollegallemme. Sitten palaamme keskusteluun ja seuraava puhuja on Jolie kehitysyhteistyö valiokunnan puolesta yksi minuutti. Madame le Président, monsieur... Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Nämä vapaaehtoiset kumppanisopimukset EUn, Kamerun ja Kongon tasavallan välillä ovat periaatteessa hyvä uutinen näille kansoille ja biodiversiteetille, mutta tämä on vasta yksi etappi pitkässä prosessissa, johon parlamentti on lähtenyt. Jos haluamme, että näiden sopimusten avulla voidaan säännellä avoimesti puukauppaa ja ottaa huomioon ympäristö niin, että kansalaiset hyötyvät siitä, eivätkä ainoastaan jotkut eliittiryhmät, Euroopan unionin on toimittava sillä tavalla, että paikallisväestöjen ja alkuperäisväestöjen oikeudet otetaan täysimittaisesti huomioon ja heidän pitää olla mukana näissä prosesseissa. Meidän pitää vahvistaa näiden tahojen mahdollisuuksia torjua korruptiota ja meillä pitää olla todellista metsähallintoa. Nämä sopimukset eivät saa olla tekosyy ryöstää kehitysmaiden resursseja, vaan meidän pitää mahdollistaa se, että uudelleen tasapainotetaan EUn ja näiden maiden välisiä suhteita. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten poliittisten ryhmien puolesta puhuvat ensinnäkin kansanpuolueesta Fjellner kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen. Flekt-sopimus, josta nyt tulemme äänestämään huomenna, Kongon ja Kamerunin osalta ovat tärkeitä välineitä taistelussa laitonta metsän kaatamista vastaan ja siksi pidän todella hyvinä. Laiton metsän kaataminen on todella suuri ongelma sekä ympäristöllisesti, taloudellisesti että sosiaalisesti. On tärkeää muistaa, että tämä laiton metsän kaataminen on oire monista muista sairauksista, köyhyydestä, omistusoikeuden puuttumisesta, korruptiosta, sodista. Ja ne ovat usein näitä taustoilla olevia tekijöitä, jotka luovat mahdollisuudet laittamalle puukaupalle. Nämä ovat usein myöskin köyhimpiä maita maailmassa. Siksi olen iloinen siitä, että komissio on tarttunut asiaan ja muotoillut tällaisia sopimuksia ja neuvotellut näitä sopimuksia, luonut vapaata kauppaa näissä maissa edellytyksenä sille, että nämä maat saavat uudistuksia, joissa pyritään vahvistamaan omistajuutta ja taistellaan köyhyyttä vastaan. Ja se, että puututaan syihin eikä pelkästään oireisiin, on tärkeä asia syy siihen, miksi minä huomenna äänestän sopimusten puolesta. Tulevissa neuvotteluissa VTOssa voidaan toivoa, että tulee enemmän maita mukaan, koska jos me taistelemme laitonta puukauppaa vastaan, meidän ei pidä estää köyhiä maita vievästä kaikkein arvokkainta raaka-ainettaan – ja tämä fantastinen luonnonmateriaali, jota puu on, se on todellakin tärkeä. On tärkeää, että hyvä ei saa nyt olla tässä parhaan vihollinen. Minä tulen Ruotsista. Me tulimme jossakin vaiheessa rikkaaksi juuri siksi, että me veimme puutavaraa. Ja siksi me ei pidä estää muita maita, jotka nyt ovat köyhiä, käymästä samalle matkalle. Jos me nyt sitten jatkamme neuvotteluissa, neuvottelujen sopimusten osalta, toivon, että edelleenkin taistelemme laitonta puunkaatamista vastaan, emmekä puulla käytävää kauppaa vastaan. Tämä pitäisi olla tavoitteena. Sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Kiitos, yksi minuutti. Mulțumesc, doamna președintă. Comisia Europeană a început procesul încheierii. Kiitoksia, hyvä puhemies. Komissio on jo päättänyt äh, vapaaehtoisten kumppanuussopimusten äh, luomisprosessin näiden valtioiden kanssa. Nyt on vain tärkeää, että alkuperäisväestöt voivat osallistua aktiivisesti näiden sopimusten täytäntöön äh, panoon ja äh, että saadaan aikaan parempaa lainsäädäntöä metsäalalla, jotta äh, korruptiota ei synny. Kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen sopimuksessa Kamerunin kanssa on hyödyksi ja tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, jotta tätä vuoropuhelua voidaan käydä kaikkien sopimusmaiden kanssa. Me tarvitsemme kestävää metsäteollisuutta, joka huolehtii ympäristöstä ja joka myös tarjoaa korvauksia näille maille. Me tarvitsemme kansainvälisiä sopimuksia, joita on noudatettava, mitä tulee kestävän kehitykseen ja ympäristöön. Kiitokset sitten Davis, puolitoista minuuttia alderyhmästä. Nyt puhutaan vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta ja ne ovat hienoja sanoja, ja he edustavat sitä, että EU ei yritä pakottaa mitään, vaan yrittää auttaa näitä maita, jotta päästään yhteisiin tavoitteisiin. Mutta käytännön tasolla nämä sopimukset esimerkiksi Kongon tyyppisessä maassa sisältävät monen tyyppisiä haasteita. Pelkästään tämän maan koko, se vastaa lähes Eurooppaa, ja hallinto tässä maassa on olematonta, korruptio on päätä huimaavaa. Kongo on yksi pahimmin korruptoituneista maista. Ja kuinka paljon henkilöstä meillä on tekemässä töitä näiden sopimusten parissa aina kohdallinen ihmisiä. Sitten laittoman puukaupan voitot ovat suunnattomia ja ehkä suurempia, mitä voimme tarjota tilalle. Ja laittoman puun markkinat esimerkiksi Kiinasta, joka ei kiinnitä ollenkaan yhtä paljon huomiota näihin kysymyksiin, jotta voidaan ylläpitää metsiä. Ja kaikki nämä ongelmat viittaavat siihen, että vapaaehtojen kumppansopimus olivat aikomukset kuinka hyviä hyvensä, niiden tavoitteiden saavuttaminen on ongelmallista. Eli miten, millä tavalla komissio voi taata, että kaikkiin toimiin ryhdytään, jotta voidaan varmistaa, että nämä kunnianhimot, joista nyt puhutaan, toteutuvat ja että voimme luottaa siihen, että vapaaehtoiset kumppansopimukset myöskin tulevaisuudessa johtavat näihin tuloksiin, joihin pyrimme. Kiitoksesta EFD-ryhmästä. E Rosba, kaksi minuuttia. Jordens skove er verdens lunger, og vi skal gøre alt. Metsät ovat maailman keuhkot, ja me tehdä kaikkemme niiden suojelemiseksi. Mutta meillä on hyvin nopeasti kasvava väestö maailmassa, ja se lisää resurssien tarvetta työpaikkoja siirretään kaukaisiin maailmankolkkiin. Sen sijaan meidän pitäisi käyttää enemmän eurooppalaista puutavaraa sen sijaan, että toisimme eksoottisia puulajia kolmannesta maailmasta, jossa on hyvin vaikea valvoa laitonta metsän hakkaamista. Emmekä voi myöskään ohjata sitä, mitä tapahtuu. Jos pyritään jos tuhotaan trooppisia metsiä, silloin tuhotaan se ympäristö, jossa on paljon kasvia, ja ja muutetaan planeettaa. On olemassa parempia vaihtoehtoja, sillä jos me opimme sen, että kasvataan enemmän metsiä Euroopassa, niin kysymys on, miksi meidän pitäisi käyttää näin eksoottisia puleja? Ovatko ne hienompia kuin tavallinen puu, jota me käytämme. Ei voida kuitenkaan lopettaa tai estää sitä, että EUn kansalaiset toivovat saavansa trooppisia puita käyttöönsä, joten siksi on tärkeää, että näitä sopimuksia, mutta pitäisi alkaa parempaa valvontaa puutuotteista ja puutavarasta tuodaan. Meidän täytyy pyrkiä suojelemaan ö, itseämme korruptiota, mikä on hyvin vaikea. Se näkyy myös näistä sopimuksista, mutta minulla ei ole mitään harhakuvia siitä, etteivätkö tätä, että kun tätä kautta voitaisiin lopettaa laiton toiminta Kamerunissa ja Kongossa. Minusta olisi ollut parempi, jos olisi ollut sitovampia sopimuksia laittomien sijasta, mutta parempi, että edes näitä sopimuksia kuin ei mitään sopimuksia. Siksi olen valmis tukemaan näitä. Kuitenkin toivon, että voisimme nähdä enemmän aloitteita, joilla suojeltaisiin maailman metsiä sen sijaan, että olisi pelkästään sopimuksia, joita EU tekee ongelmallisten alueiden kanssa. Sitten on Möltser sitoutumattomista yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kumppanuussopimus kamerunin kanssa metsäalalla on kyllä hieno asia ja varmaan kansainvälisenä metsien vuotena EU sen tekee myös imagosuista, mutta onko sopimus edes sen paperin arvoimme, mille se on kirjoitettu, täytyy kyseenalaistaa korruptiota Kamerunissa yleisesti. Ympäristöjärjestöt syyttävät maata siitä, että hallitus tietää kyllä yritysten ympäristö... Nyt ei ole tulkkausta. No niin, ongelman ratkaistu. Eli jos haluatte aloittaa uudestaan, vastaan, niin se varmaan on ihan reilua, koska monet jäsenet eivät nyt kuule, mitä sanoitte. Hyvä on, aloitan uudestaan. Kiitoksia puhemies. Kumppanuussopimus liittyen metsänhoitoon Kamerunin kanssa on varmaan hyvä asia ja kansainvälisenä metsien vuonna siitä se on varmaan imagosyistäkin EUlle sopivaa, mutta onko se edes sen paperin arvosta, mille se on kirjoitettu, täytyy kyseenalaistaa. Korruptiota on Kamerunissa laajalti, ympäristöjärjestöt syyttävät valtiota siitä, että sen hallitus kyllä tietää metsäyritysten ympäristörikkeistä, mutta, mutta ne eivät joudu siitä vastuuseen. Hallitus valvoo kolme neljästä osaa näistä puun viennistä ulkomaiset yritykset vievät sieltä tilaa paikallisilta yrityksiltä ja vaikka kuin ollaan huolissaan siitä, että sademetsä hupenee, niin ei saada kieltää EU-ssa metsän omistajilta oikeutta käyttää metsäänsä, sillä EU-ssa kyllä ollaan esimerkillisiä metsänhoidossa. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Ensin Kazmarek, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Panie komisarzu, szanowni państwo, Miesiąc temu wraz z delegacją... Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Olin yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan valtuuskunnan mukana Kongon tasavallassa puhumme, sillä tästä aloitteesta puhuimme viranomaisten edustajien kanssa ja myöskin kansainvälisten edustajien kanssa. Metsän, metsän, metsän korjusta vastaava ala on toiseksi suurin talou, tulon lähde öljyn jälkeen Kamerunille. Kongon tasavalle, anteeksi. Ja mitä, mehän tiedämme, mitä öljytulolle tapahtuu, se ei ole täysin selvää. Me emme alkaa tiedä. Tiedot, joita tulee meille tulla viiveellä. Saman aikaan Kongon tasavallan hallitus kuitenkin ilmaisee huolestuneisuutensa metsien tulevaisuudesta ja se tekee laajamittaisia metsityshankkeita. Emme tiedä, ovatko ne tuloksekkaita mutta siksi juuri tästä syystä on tärkeää vahvistaa laillista kauppaa puutavaralla. On myös tärkeää, että FLECT toimii naapurimaissakin, koska muuten salakuljetuksen kautta saattaisi käydä niin, että sopimus ei käytännössä vaikuttaisi mitenkään. Me tiedämme, että standardit, joita me olemme edistämässä laillisessa puun kaatamisessa toivottavasti tulevat myöskin maailmanlaajuisesti toimiviksi. Muutkin puheet ovat puhuneet tästä samasta asiasta, mutta meidän pitäisi myös pyrkiä tekemään järjestelmästä mahdollisimman tehokas. Meidän pitäisi harjoittaa painostusta myöskin muihin tuottajiin, tuojiin, niihin, jotka ovat eurooppalaisia, niin että voimme välttää saada loppumaan laittoman metsän kaatamisen. Tämä liittyy tietysti myöskin köyhyyteen, metsien katoamisen jarruttamiseen – ja siihen, että pyritään talouden kehityksestä samaan aikaan kestävää, mutta myöskin tarve kehittää maantaloutta ja vähentää elintarvikkeiden tuontia Kongon tasavallassa Flektin ansiosta. Kauppa puutavaralla voi muuttua kestävämmäksi ja paremmaksi ympäristölle. Toivottavasti näin tulee tapahtumaan. Kiitoksia Narsenis puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Ensinnäkin onnittelut siitä, että olette lähestulkoon saattaneet päätökseen nämä neuvottelut näiden sopimusten osalta. Mutta sanoisin kuitenkin, että olen aika huolissani, koska neuvottelumenettelyt valinne Indonesian kanssa on keskeytetty. Komission jäsen, teillä on erittäin tärkeä väline käytössänne, eli kyseessä oleva asetus. Sehän on merkittävä väline, jolla voidaan antaa uutta pontta näille neuvotteluille, ja meidän on saatava nämä sopimukset voimaan kaikkien maiden kanssa, joissa on trooppisia metsiä Afrikassa, Aasiassa tai Etelä-Amerikassa. Ja kaikissa maissa, joissa myydään tämän tyyppistä puuta. Nämä maat noudattavat omia menettelyitään – yrittäessään suojella metsiä laittomalta hakkulta, mutta myöskin meidän pitää tehdä se, mikä on tarpeen. Jäsenvaltioiden tehtävän tarvittavia päätöksiä, mitä tulee puun tuontiin Flegt-maista. Ja sitten puuhun liittyvä asetus, johon liittyy delegoituja säädöksiä. Meidän on kaksi vuotta aikaa tähän ja komission on vauhditettava tätä prosessia, jotta jäsenvaltiot tietävät jo etukäteen yksityiskohdat säännöistä, joihin on sopeuduttava. Kiitoksia ja sitten menettelymän puhujalistaa ensimmäisenä Kelly. Eh, eh, Kiitos, rouva puhemies. Tietysti tämä on tärkeämpi kysymys kuin se julkisuus, jota me saamme 1900-luvun skandaalin vuoksi, joihin liittyy se, että metsiä järjestelmällisesti tuhotaan ennen kaikkea kolmannessa maailmassa. Tätä tekevät sekä yksilöiset ja myöskin suuret, ahneet teollisuusyritykset ja hallitukset. Siksi tämä sopimus on hyvä ja toivon, että se pannaan toimeen, koska jos sitä ei panna toimeen, silloin se ei ole sen paperin arvoista, jolle se on kirjoitettu. Meidän täytyy varmistaa se, että muut poliitikot ja Euroopan unioni harjoittavat osaltaan edistävät sitä, että lopetetaan metsien katoaminen ja ja ajatellaan myöskin Merkosurin aluetta tässä tärkeä sopimuksen kanssa, koska siellä on rohkaistu viljelijöitä kaatamaan metsiä, jotta voitaisiin viedä enemmän maataloustuotteita Eurooppaan, mitä on hyvin tarkkaavaisia. Kiitos. Thank you. Uh, now Mr. Kiitoksia sitten Ferreira. Obrigado, signora president. Kiitoksia puhemies. Laittomat metsänhakkuut keskeisessä Afrikassa, Kamerunissa ja Kongossa on suuri uhka luonnonvarojen koskemattomuudelle, josta riippuvat koko väestö, mutta erityisesti alkuperäisväestö, myöskin mitä tulee biokemisiin sykleihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Ja tämän alueen sademetsien hakkuu, sitä harjoittavat erityisesti teollisuusyritykset, kehitys kehittyneistä maista, myöskin EU-sta. Me emme voi hyväksyä sitä, että metsänhoitoa hoidetaan, harjoitetaan kestämättömällä tavalla. Siksi on tärkeää, että siellä ei noin vain myydä valtaisia metsäalueita ulkomaisille yrityksille. Komissiolla on tässä tärkeä rooli. Talouden diversifiointia on edistettävä ja myöskin paikallisväestön metsänhoitoa. Kiitoksia, Sten Kiitoksia, puhemies. Tämä aihe varmaan keskus... puhuttaa meitä myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että Tällä alalla tapahtuu myös tutkimusta ja koulutuksen alalla on varmistettava, että pk-yritykset Kamerunissa ja Kongossa saavat mahdollisuuden kehittyä ympäristönhoidon saralla ja siksi olen iloinen siitä, että me käymme tätä keskustelua. Meille kaikille on tärkeää se, että puu tarve on tyydytetty tulevaisuudessa. Kiitoksia, Neubermeier. Kiitos puhemies. 40 prosenttia Kamerunin alasta on meillä metsän peittämää. Vielä voisimme sanoa Kamerun on suurimpia tropisen puiden puun viejiä Afrikassa, mutta missään muussa maassa ei kaadeta metsiä niin massiivisesti asiantuntijoiden mukaan 10-15 vuoden kuluessa ekologisesti arvokkaat puulajit ovat kadonneet Kongon altaasta, jos tämä metsän kaataminen jatkuu tätä vauhtia. Mitä voidaan tehdä? Tropisten metsien suojelmiseksi Kamerunissa on tärkeää taistella korruptiota vastaan sekä virkamiesten että yksityisten tasalla. Ja tähän tarvitaan tehokasta rikosten tutkintaa ja huolehtia myöskin siitä, että metsiä istutetaan ja samaan aikaan pitää myöskin kouluttaa paremmin metsien, metsätyöntekijöitä. Euroopan unionin täytyy myös katsoa, koska 80 prosenttia tuotannosta, karjoista metsästä viedään Eurooppaan, ja EU pitää myöskin suoraan puuttua asiaan. Vapaaehtoisuus on hyvä asia, mutta tässä yhteydessä mm, hyvästä syystä emme pääse asiassa eteenpäin. Siksi meidän pitää tullakin nyt tarttua asiaan kunnolla. Kiitoksia. Ja sitten taas komission jäsen, joka vastaa näihin kysymyksiin. President Donald Member. Puhemies, arvoisat jäsenet. Tietysti keskustelu nyt meni vähän sen yli, mikä liittyy näihin vapaaehtoisiin sopimuksiin. Jos ajatellaan metsiä, kyse ei ole pelkästään kaupasta, vaan myöskin kyseessä on näiden maiden energialähteestä ja myöskin kasvavat väestöt vaikuttavat metsiin. Eli tämä on ensimmäinen askel sitoutumisessa yhdellä alueella, ja tiedän, että tämä nyt ei ole ratkaisu, mutta jostain on aloitettava, jotta asiaa voidaan lähteä käsittelemään. Sitten myöskin täytyy muistaa näiden maiden sitoutumiset. Joskus nämä maat eivät ole kauhean yksinkertaisia, mutta näillä mailla on monimutkaista ja vaikeaa historiaa. Ne itsenäistyivät 50 vuotta sitten, mutta eivät samalla tavalla kuin meidän maamme ovat itsenäistyneet. Eli vie aikaa vakauttaa valtion instituutiot ja torjua korruptiota ja myöskin resurssien hallinnointia. Ja ne ovat nyt tällä tiellä. Jos katsotaan nyt erityisesti Afrikkaa, siellä on ollut talouskasvua myöskin kriisin aikana. Eli se tarkoittaa, että se on nyt vahvistumassa. Tämä nyt on tietysti vain yksi indikaattori, mutta jos nyt katsotaan tätä yleistendenssiä, siellä on ollut rohkaisevia merkkejä. Ja ainoa tapa, jolla voimme parantaa prosessia, on yhteistyö, ja siksi meillä pitää olla kestävää metsähallintoa. Kongon ja Kamerunin kanssa tällä hetkellä me teemme työtä myöskin Indonesian kanssa. No, neuvotteluja käydään, mutta toivottavasti saamme sopimuksen vielä joskus päätökseen. Eli riskit, jotka liittyvät tähän, ovat hyvin pieniä. Sitoumus on se, mistä pitää lähteä. Eli minä katsoisin tätä prosessia hyvin myönteisessä valossa ja meidän pitää myöskin miettiä ilmastonmuutoksen torjumista. Kankuunissa saimme sitoumuksia siitä, että asian suhtaudutaan vakavasti. Ainoastaan me emme haluaisi, että maailma on kestävä ja oikeudenmukainen. Myöskin muut osat maailmaa ovat oppineet. Esimerkiksi kun ajatellaan energiatehokkuus, se lähti täältä, mutta muutosat maailmaa ovat seuranneet näissä kysymyksissä. Ja samoin resurssitehokkuus. Jos käytettäisiin vähemmän puita, puuta, niin muutkin voisivat oppia tästä. Eli monilla tavoilla voimme olla johtoasemassa. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä taata, että komissio valvoo, ei ainoastaan sen henkilöstön avulla, jota meillä on käytössämme. Meillä on EUn ja valtuuskuntia ja jäsenvaltioiden valtuuskuntia. Tämä on vastuu, joka on yhteinen komissiolle ja jäsenvaltioille, ja monissa tapauksissa jäsenvaltioiden asiantuntemus oli tärkeä, jotta nämä sopimukset saatiin solmittua. Me haluamme edetä tässä prosessissa, koska uskon, että se on terve prosessi, se menee oikeaan suuntaan, mutta se ei kuitenkaan tarjoa vastauksia kaikkiin kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille tänään. Kiitoksia sitten vielä esittelijä Jadot. Kiitoksia komission jäsen ja jälleen kerran kiitokset kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoroja. Me olemme puhuneet kaikki hyvin samansuuntaisesti. Eli täytyy muistaa keskeinen kysymys, eli mikä yhteys on kehityksen ja ympäristön ja sen välillä, että vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa. Jos nyt on yksi asia, jonka pohjalla voidaan luoda kestävää kehitystä näissä maissa, erityisesti Afrikassa, se on tietysti se, että vahvistamme kansalaisyhteiskuntaa. Eli näissä maissa tärkein demokratian elementti on presidentin vaalit. Mä en nyt on nähty, mitä on tapahtunut Norsunlurannikolla. Siellä ei nyt ei ole edistystä tapahtunut riittävästi. Eli kansalaisyhteiskunta on vahvistettava. Sen pitää olla jatkuvasti mukana kun pannaan täytäntöön näitä sopimuksia ja kun seurataan metsäkysymyksiä ja käydään keskustelua metsävarojen käytöstä ja siitä, miten jaetaan nämä tulot, jotka, joita saadaan metsästä, ne ovat keskeisiä. Ja kun vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa, voidaan myöskin parhaalla tavalla vastata kysymyksiin, joita usein esitetään siitä, mitä tehdään Kiinan suhteen. Miksi noudattaisimme hyvin tiukkoja kriteereitä, ympäristökriteereitä ja muita kriteereitä, kun Kiinasta löytyy hyvin paljon ryöstöä ja korruptiota. Eli kansalaisyhteiskuntaa pitää vahvistaa. Se on paras tapa vahvistaa järjestelmää ja vastustaa sitä tapaa, jolla Kiina toimii etelän maissa. Ja Eurooppahan on suuri markkina-alue trooppiselle puulle, mutta